Mesdames, Messieurs, chers collègues. Hyvät naiset, hyvät naiset herrat, arvoisat parlamenttien jäsenet, minulla on ilo budjettiasian valiokunnan puheenjohtajana täällä Euroopan parlamentissa ja Ranskan parlamentin jäsenenä toivottaa teidät tervetulleeksi tähän istuntoon, jossa käsitellään budjettipolitiikkaa ja budjettien koordinaatiota, Mon collègue Peter Duisenberg, jota johdan kollegani eh, herra Dausenbergin kanssa, joka edustaa Alankomaita ja jo Kierrän myös, kiitän myös komissaari Moskovitsia, joka on vastuussa tulli- ja verokysymyksistä. Ja kiitän, että suostuitte tulemaan keskustelemaan kanssamme tänään. Tämä on toinen istuntomme parlamenttien välissä istunnossa, me täällä käsitellään mekanismeja ja menettelytapoja, joita sovelletaan eri jäsenvaltioissa, jotta varmistettaisiin budjettien koordinointi ja keskitymme tässä aivan erityisesti parlamenttien rooliin. Mietimme, miten voimme parantaa tilannetta esimerkiksi finanssipoliittisen neuvostojen kautta tai että luotaisiin mahdollisesti budjettivakausmenettelytapoja euroalueelle niin kuin on todettu viiden puheenjohtajan kertomuksessa, jonka otsikkona oli talous- ja rahaliiton täydentäminen Euroopan unionissa. Hyvät naiset ja herrat, on pakko tänään todeta, että EUlla ei ole talouspolitiikkaa. Se on pelkkää li- täydentävää politiikkaa kansallisella talouspolitiikalla ja puuttuu synergiaa rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välillä. Näin ollen pidän, pidän kuitenkin kirjallisena sitä, että luotaisiin euroalueelle aivan oma talousarvionsa, jotta voidaan toimia epäsymmetrisiä sokkeja vastaan ja tätä, tätä kautta korvata vähän tilannetta, kun uudistukset tehdään kansallisella tasolla. Vakausme mekanismi voisi olla jonkinlainen välin. Näin tavallaan ö, yhteisvastuullistetaan velkaantuneisuutta. Euroopan vakausmekanismi, jota kaikki euroalueen valtiot ovat rahoittaneet ja on tehty ö, myös ö, velka takuita, niin tämä mekanismi on tavallaan tällaisessa kuolleessa kulmassa, mitä tulee parlamentaariseen valvontaan. Sitä ei valvo kansalliset parlamentit eikä Euroopan parlamenttikaan, siis Euroopan vakausmekanismia. Ja henkilökohtaisesti sanottuna haluaisin sanoa, että me voisimme parantaa menettelytapojamme, jos olisi tällainen mm, euroryhmän valtiovarainministeri. Varmasti tarvittaisiin myös valtiovarainministerin johto ja 13 artiklan mukainen säännönmukainen konferenssi, joka useammin kokoutuisi, joka edustaisi budjettivaliokuntia ja valti- äh, rahavaliokuntia kansallisesta parlamentista ja Euroopan parlamentista. Tämä oli henkilökohtainen kommentti, josta haluaisitte keskustelisimme. Artikla 13 finanssipoliittisessa sopimuksessa varmaankin antaa meille sellaisia mahdollisuuksia, joita voisimme hyvinkin tutkia ja rohkeammin käsitellä niitä kuin tällä hetkellä on tilanne. Olen iloinen etukäteen teidän reaktioistanne ja puheenvuoroistanne. Haluaisin vielä täsmentää, että yritämme löytää oikean tasapainon tähän keskusteluun ja näin ollen pyydän puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kahteen minuuttiin, jos mahdollista. Puheenjohtaja Dausenberg johtaa tätä keskustelua ja heti annankin puheenvuoron komission jäsen Moskovisille. Hänen puheenvuoronsa kai saa ylittää 10 minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. En ylitä 10 minuutin puheaikaa varmaankaan. Hyvät edustajat, kiitoksia eh, tästä eh, mahdollisuudesta puhua taas tänään. Eilenkin täällä jo puhuin. Tämä on toinen parlamentaarisen vuoropuhelun päivä. Eilen keskityttiin eh, toisiin asioihin. Tänään puhutaan talous- ja budjettiasioissa. Prioriteettimme euro, EUn ohjausjaksossa on investoinnit, rakenneuudistukset ja, ja talousarvio. Nyt haluaisin lähettää selvän viestin. On selvää, että budjettivastuu tietenkin on edelleen prioriteetti EU-tasolla. Meidän on kuitenkin toimittava niin, ei toimita ristiriitaista kasvun kanssa ja kansallisilla parlamenteilla on avainrooli ja sitä on käytettävä tässäkin parlamentissa. Minäkin olen ollut kansallisen parlamentin jäsen. On tärkeää ottaa huomioon eurooppalaiset ulottuvuudet ja parlamenttien etuoikeudet asiassa. Koordinaatio on tietenkin eurooppalaista loogisesti, mutta on selvää myös se, että kun ajatellaan suuntausta ja poliittisia valintoja ja, ja, ja omistajuutta, se kuuluu kansallisille parlamenteille siksi on tärkeää käydä vuoropuhelu niin kuin tänään tehdään. Miksi koordinaatio on tärkeää? Yksinkertaisesta syystä. Taloudet ja jäsenvaltioiden finanssipoliittiset järjestelmät, erityisesti euroalueella, ovat toisinsa linkitettyjä. ja kriisi on sen osoittanut, mutta kriisin päättyminen ei tee tästä todellisuudesta loppua tulemme keskustelemaan koordinaatiosta, mutta haluaisin ensin muistuttaa muutamista asioista, jotta keskustelu olisi helpompaa. Ensinnäkin finanssipoliittinen vastuu, sen pitää olla yksi talouspolitiikan pilareista Euroopassa. Tämä on keskeinen periaate. Se on tärkeää myös kriisin jälkeisenä aikana. Olen Euroopan komissaari, jonka tehtävänä ovat rahoitus- ja finanssipoliittiset kysymykset. On 2015 puhuin parlamentissa, kuinka tärkeää on pitää kiinni säännöistä. Tällä alalla olen sitä mieltä, että finanssipolitiikan kestävyys on muodollinen vaatimus, mutta myös todellinen tarve, kun ajatellaan siis eh, sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että Euroopan, Euroopassa väestö ikääntyy ja eh, tästä seuraa menojen kasvua Haasteena on löytää hyvä tasapaino keskipitkän ja lyhyen aikavälin välillä. On ehdottoman tärkeää saada tilit kuntoon ja toisaalta on tärkeää saada talous vauhtiin. Olisi siis löydettävä hyviä kompromisseja, erityisesti EU-ohjausjakson aikana. Siitä, olen, siitä pitkään keskustelimme eilen. Joissakin jäsenvaltioissa tämä edellyttää rakenneuudistuksia. uudistuksia jotka voisivat tukea kasvua lyhyellä aikavälillä ja parantaen myös pitkällä aikavälillä finanssipoliittista kestävyyttä. Sitten tästä pääsen seuraavaksi koordinaatioon. Finanssipoliittinen vastuu edellyttää konsolidointua käsitystä tilanteesta euroalueella. Joissakin, äh, joillakin alueilla on toisilla äh, alueilla on vielä marginaalia, mutta mutta ne ovat kulmassa loppuun. Meidän on todella pyrittävä aina korjaamaan varhaisessa vaiheessa epätasapainoja. Meillä on oltava globaali näkemys koko euroalueessa. Me järkeilemme vielä liikaa maakohtaisesti. Tässä hyvin suurilla, suurin linjoina luonnehdin ajatuksia, joita, jotka liittyvät ähm, finanssipoliittiseen koordinointiin. Tehän tunnette ne puitteet, joissa no, finanssipoliittista koordinaatiota koskevaa keskustelua käydään. Lissabonin sopimuksen jälkeen jäsenvaltioiden on pitänyt koordinoida talouspolitiikkaansa. Meillä on vakaus- ja kasvussopimus, joka tarjoaa puitteet tälle koordinoinnille. Ja sitten tämä finanssipoliittinen sopimus, Fiscal Compact, on hallitusten välinen sopimus, jolla pyritään vahvistamaan tiettyjä näkökohtia tässä koordinaatiossa. Tässä mm, finanssipoliittisessa sopimuksessa ja vakaussopimuksessa on velvoitteita jäsenvaltioille – voi kieltää sitä, että siirtyminen uuteen ohjauspuitteistoon, niin kuin me, nyt kun meillä on kriisin kiireessä tehtyä uutta lainsäädäntöä, two-pack ja six-pack, tämä on toki muuttanut aikataulua ja osittain se on siirtänyt finanssipoliittisen mm, painopisteen toisaalle nyt olemme euroalueella, meillä on ex ante koordinaatiomalli koskien kansallisia talousarvioita talousarvioesitykset, jotka käsitellään syksyllä, otetaan keskusteluun Brysselissä komissio ja euroryhmän jäsenten välillä. Euroopan unionilla on merkittäviä toimivaltuuksia ja teoreettisesti on mahdollista, ja tästä olemme keskustelleetkin hiljattain yhden valtion osalta, on mahdollista pyytää, että jäsenvaltio esittelee uuden talousarvion. Tämähän on ikään kuin tapa hylätä talousarvioluonnos. Tämä on merkittävä toimivaltuus ja sen kautta voidaan kehittää käytäntöä. Kansallisen parlamentille tietenkin on edelleen tärkeä rooli näissä puitteissa, erityisesti kun ajatellaan näitä finanssipoliittisia vastuuta, joihin viittasin. Minun mielestäni tässä on kolme haastetta. Ensinnäkin kansalliset parlamentit varmistavat, että finanssipolitiikka on kestävää ja pysyy Euroopan puitteissa, meillä on tiettyjä sääntöjä ja kriteerejä, joita on noudatettava, on taattava, että finanssipolitiikka on äh, vahvaa ja tasapainoista tavoitteisiin päästään ainoastaan, mikäli käydään äh, hyvää keskustelua äh, prioriteeteista ja kansallisessa parlamentissa tämä, tässä kansallisella parlamentilla on poliittinen prioriteetti. Sitten kansan, kansalliset parlamentit takaavat kansallisesta finanssipolitiikan tasapainoisuudesta. Niiden on varmistettava, että, että hallitukset pitävät kiinni Brysselissä tehdystä sitoumuksesta. Tämä on merkittävä valvonta. Tässä on ikään kuin jaettu taloudellinen vastuu. Sitten parlamenttien mukanaolo keskipitkän aikavälin ohjelmoinnissa on erittäin tärkeää, kun ajatellaan koordinointia Euroopan unionissa. Kansallisissa ohjelmissa ehdollistetaan eh, vakaus- ja lähentymisohjelmat, jotka on, jätetään ohjausjakson puitteissa. Tehän tiedätte, että kasvu- ja vakaussopimus edellyttää, että jokaisessa ohjelmassa on tietoja, jotka toteavat, onko budjetti esitelty kansallisessa parlamentissa, onko parlamentti hyväksynyt sen, onko parlamentti voinut keskustella eh, neuvoston eh, lausumista koskien aikaisempia ohjelmia tai muita neuvoston eh, tai muista neuvoston suosituksista. Euroalueen jäsenvaltioissa Euroopan unionin koordinaatiota tarvitaan siis myös vuosittaisten budjettien laatimiseen, kun luonnokset esitellään kansallisella parlamentilla, on tässä keskeinen vastuu. On otettava huomioon komission lausunto äh, luonnoksesta ja myös jatkossa komissio muuten äh, on valmis antamaan lausuntonsa niille kansallisille parlamenteille, jotka sitä pyytävät. Tästä haluaisin sanoa aivan selvästi, että komissio ei piiloudu Brysseliin äh, kansallisesta todellisuudelta. Jos te haluatte Äh, säännöllisiä tietoja, käyttäkää tätä vuoropuhelun mahdollisuutta. Minun käsittääkseni liian vähän hyödynnetään tätä mahdollisuutta, että käytäisiin kansallisessa parlamentissa tätä syvällistä keskustelua. nyt haluaisin vastata Jean Arthuille. Keskipitkällä aikavälillä meidän pitää mennä kuitenkin vielä pidemmälle. Puheenjohtaja Juncker muiden kanssa puhui tästä viiden puheenjohtajan kertomuksen yhteydessä ja puheessaan koskien unionin tilaa viime vuonna. Talous- ja rahaliitto edellyttää, jotta se voisi kunnolla toimia, se edellyttää finanssipoliittista kapasiteettia, rahoituksellista budjetti kapasiteettia, joka olisi yhteinen. Olen aivan vakuuttunut tästä, olen sitoutunut tähän työhön jo ollut pitkään, myös silloin kun minulla oli muita vastuualuetehtäviä, tein sen työtä. Kriisi on tuonut esille se, että meiltä puuttuu keskein, keskitetty finanssipoliittinen elin. Puhuimme tässä sitten Yhdysvalloista. Tarvitsen euroalueen budjettia. Valtiovarainministeri, valtiovarainministeri jollakin tavalla ilmentäisi yhteistä finanssipolitiikkaa ja rohkaisisi yhteiseen hyvään globaalin makrotaloudellisen tasapainon. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, sanoa että, että kun on talousarvio ja kun on valtiovarainministeri, niin sen jälkeen tarvitaan myös poliittista edustusta. On tärkeää, että jonakin päivänä meillä olisi valtiovarainministeri euroalueella. Pitääkö hänen olla komission jäsen tai neuvoston jäsen? Minulla on siihen oman kantani ollut jo pitkään que les parlements le Parlement européen et le Parlement national en... tämä demokraattinen valvonta. Olemme aika lähellä toisiamme tässä asiassa puheenjohtaja ja mielelläni keskustelisin tästä asiasta teidän kanssanne, hyvät edustajat. Tässä siis vähän yleisluonnohdintaa. Lopuksi yksinkertainen huomio. On aivan selvää, että komissio on välttämätön toimija finanssipoliittisessa koordinaatiossa, mutta se ei ole tehtävä, mikä on ylhäältä käsin annettu. Noudatan täysin kansallisten parlamenttien etuoikeuksia, niitä on hyödynnettävä. Koordinaatiolla ei pyritä loukkaamaan kansallisten parlamenttien ja valtioiden suvereenisuutta. Kehotan teitä siis järjestelmällisemmin käymään vuoropuhelua niin kuin tänään käydään ja jakamaan näitä päätöksiä. Kiitoksia komissari. Tietysti su- suverenisuuttakin joskus voitaisiin tehokkaasti jakaa. Sitten Francisco Boccia, joka johtaa budjettiasain valiokuntaa Italian parlamentissa. Pyydän, että ette ylitä puheenvuoronne yli, viide, yli viiteen minuuttiin. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pysyn näillä samoilla linjoilla ja otan lähtökohdaksi Italian lainsäädännön arvioinnin. Se vastaa täysin niitä Euroopan tason sääntöjä, joita on annettu talouden ohjauksen ja hallinnan osalta. Haluaisin puhua ajoituksesta ja siitä, kuinka on kunnioitettu Euroopan unionin toimielinten antamia suuntaviivoja. Haluaisin aivan ensiksi muistuttaa teitä, että Italia talouskriisin aikana 2008-2015 vuosien aikana on kokenut perusteellisia uudistuksia talousarvion osalta. Finanssipoliittinen neuvosto on perustettu. Me olemme uudistaneet tilinpitoa vuonna 2009. Vuonna 2012 otettiin mukaan tämä budjettitasapaino – päätös Ja lisäksi otettiin mukaan mekanismi, jonka on tällä hetkellä kaikkien parlamentin hyväksymä. Eli tämä finanssipoliittinen neuvosto, sitä tukevat kaksi kolmasosaa parlamentissa ja senaatissa Kaksi kolmasosaa parlamentista ovat olleet siis valitsemassa niin näitä henkilöitä, jotka ovat eh, kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. He ovat asiantuntijoita, mutta heitä ei ole nimitetty, vaan he on valittu. Ja he ovat näin ollen merkittävä, eh, merkittävä elin. Tämä on tärkeää muistaa, kun keskustelemme eurooppalaisesta finanssipoliittisesta neuvostosta ja kuinka sen pitäisi toimia. Parlamentti toimii kaikissa vaiheissa. Kun talousarvioita määritellään myös määrällisesti viime vuosina, on pyritty toimimaan niin, että pidetään julkishallinnon alijäämäkurissa. On käyty Miikkaa. eri kantojen puolustajien välillä, keinesiläisten ja muiden välillä. Emme voi hyväksyä, että pitkän kriisin jälkeen, hyvin raskaan kriisin jälkeen, raskaamman kriisin jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, jonka jälkeen monet maat ovat kirjaimellisesti soveltaneet sääntöjä, silti elpymiseen merkit ovat vielä hyvin pieniä. Euroalueella PKT on jatkuvasti alhaisempi kuin Yhdysvalloissa ja nousevan talouksien maissa, mutta myös 28 Euroopan unionin maissa. Siis euroalueella on heikompaa kasvua kuin muualla EU:ssa. ssa Toinen asia, joka on huomioitava, koskee kriisin vaikutusta sosiaaliseen ja tuotantosektoriin. Euroopan sääntöjä on noudatettava. Samalla on uhrattu investointeja joissakin jäsenvaltioissa. Ne ovat todella romahtaneet. Komissio on pyrkinyt toimimaan ja saanut aikaan Junckerin suunnitelman – sille piti aktivoida uusia investointeja 315 miljardilla. Italian parlamentti on tehnyt paljon työtä Junckerin suunnitelman osalta ja se on käsitellyt kuusi kuukautta ja äänestänyt päätöslauselmasta tai kuunnellut, kuullut kaikkea ja näyttänyt tietä, joka saattaa olla vähän mutkaisempi. Siinä käytetään investointipankin takeita ja sitä kautta jollakin tavalla pyritään tällaisiin äh, julkisiin tällaisiin velkakirjoihin, joilla voidaan rahoittaa julkisia hankintoja. Jotkut ovat puhuneet optimisesti eurobondeista, mutta me olemme käyttäneet toista vähän varovaisempaa termiä, jolla edes otetaan julkisia investointeja. Edelleen EKP on pyrkinyt toimimaan ja sitten meillä on ollut täällä tämä eurooppalainen pelastusmekanismi jossakin jäsenvaltioissa Tilanne on parantunut ja tasoissa on ylijäämää paitsi Hollannissa ja Saksassa, niin myös Italiassa. Jos tilanne ei olisi tämä, niin tähän voitaisiin suhtautua toisella tavalla, kun, jos, kun sanoin, että vienti ei riitä. Suurin ylijääminen, kerääminen vaikuttaa makrotaloudelliseen tilanteeseen tai ei pidä aliarvioida – Minusta meidän olisi pohdittava Euroopan elpymismahdollisuuksia niin, että ei ainoastaan toimita vientipuolella, vaan keskitytään sisäiseen kysyntään. Keskustelussa ehkä näihin asioihin vielä puututaan. Kolmen kuukauden aikana tulemme uudist- saattamaan valmiiksi talousarvio-uudistukset. Toivon, että ne menevät siihen suuntaan koordinaatin suhteen, josta täällä puhuttiin. Ehdotamme, että poistetaan nämä niin sanotut varolausekkeet. Niillä muutetaan kansan suverenisuutta ja sopeutetaan asiakirjaa juuri siihen suuntaan, kun Bryssel on toiminut. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia euroalueen budjettitoiveita eri tahot ovat esittäneet, valtiovarainministerit, komissaarit, muut poliitikot, samoin Euroopan parlamentissa me yritämme kuvitella, mitä voisi olla tällainen euroalueen talousarvio Ekon ja budjettivaliokunnat ovat mä, nimeneet jo yhteisen esittelijän Rova Pervans Peres Ekonista ja Raimer Böge budjettiasianvaliokunnasta esittelijänä nyt Rova Peres saa puheenvuoron kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Um... Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu, jota tänään käymme, on tärkeää ja olennaista, mutta Tähän ei suinkaan yksin voi ryhtyä nyt, kun olemme alkamassa työtämme Raimer Bögen kanssa, niin olemme varmasti hyvinkin tietoisia siitä, että toisaalta neuvottelut yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mikä sitten tuloksena onkaan, tulee vaikuttamaan tähän keskusteluun, jota täällä toisaalta käymme, ja toisaalta uusi haaste, joka on monien kansantalouksien edessä, viittaan pakolaisten vastaanottamiseen. Tämä tietysti myös tulee vaikuttamaan tähän keskusteluumme. Tätä asiahan on työstetty kyllä jo pitkään. Nyt aikataulu on jo oikeastaan ennalta määritelty, koska tiedämme, että komissio on sitoutunut tekemään ehdotuksia vuoden loppuun mennessä ja selvästikin Eurooppa-neuvosto jälleen kerran, mikä tulos sitten tuleekaan, tuleekaan neuvotusta tällä viikolla, niin se tulee selvästi ottamaan kantaa tähän aihe, tästä aiheesta ja joissakin jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa, sieltäkin aiotaan tehdä jo ehdotuksia vuoden loppuun mennessä minkä takia olemme ryhtyneet tähän liittyvät tämän päivän teemaan. Ja joudumme toimimaan aika originellilla tavalla, koska ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin mietinnössä keskitytään aivan erityisesti juuri tähän kysymykseen. Tätä kutsutaan tavallaan vaatimattomasti euroalueen budjettikapasiteetiksi. Kaunistellen jotkut diplomaattisesti kutsuvat sitä euroalueen talousarvioksi. Mutta nyt toista kertaa sitten Ekon ja budjettivaliokunta tekevät tässä yhdessä työtä. Ja viime kerralla oli tämä kuuluisa Junckerin suunnitelma ja sitä kautta pystyttiin identifioimaan tiettyjä puutteita investoinneissa EU:ssa. Ja nämä ovat erityisiä puutteita juuri euroalueella. Ja siitä syntyikin idea, että tavallaan kun käsitellään asioita eurotasolla, niin silloin tämä koskee meidän kahteen valiokuntaamme. Ja sitten toinen syy, miksi tällä tavalla, tavalla nyt toimimme, on, että tämä kysymys on useinkin tullut esille Euroopan parlamentissa, ja nyt on aika tullut sitä kohtia tarkemmin. Teillä on etuoikeus saada nyt pöydälle ne työasiakirja, joka vietiin loppuun loppuun nelikätisesti eilisiltana. Ja siinä saa ensimmäisen kuvan siitä hengestä, jossa tätä keskustelua käymme. Tässä on selkeä tavoite. Toisaalta haluamme käyttää tähän aikaa, tämä on vakava kysymys, ja toisaalta toimia reaaliajassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä viedään täysistuntoon lokakuussa niin, että Euroopan parlamentin työ voidaan kunnolla ottaa huomioon muiden toimielinten tekemässä työssä. En halua pitkään käydä läpi eh, aikaisempia yhteyksiä, joissa tästä on puhuttu, mutta ennen kuin puheenjohtaja katkaisee mikrofonin, niin korostaisin vielä hiukan tämän keskustelumme olemassaolon syitä. Komissaari viittasi vastuullisuuteen, solidaarisuuteen. Tämä euroalueella mielestäni näkyy siinä, että täytyy saada aikaan tällainen euroalueen talousarvio. Tähän liittyy kolminkertaisia ongelmia. Ensinnäkin, miten vastataan symmetrisiin tai epäsymmetrisiin shokkeihin, miten vastataan mahdolliseen investointivajeeseen ja miten varmistaututaan todellinen talouksien väillä tapahtuva lähentyminen, jotta euroalue kestävältä, kestävällä tavalla pystyy poimaan. Kiitän teitä kärsivällisyydestänne puheenjohtaja. Niin, enhän minä ottanut tältä puheenvuoron pois. Sitten herra Bögen. <clears throat> Kiitos äh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tämä työasiakirja, jonka olemme yhdessä laatineet, on vasta alku, erittäin monimutkaisen työn alku, johon olemme ryhtyneet yhteistyössä budjettivaliokunnan ja talousvaliokunnan kesken. Ja kun te tarkastelette tätä asiakirjaa, niin tässä käsitellään ensin tätä historiallista taustaa ja näiden neljän, no viiden puheenjohtajan ehdokusta, ehdotusta. Ja sitten siellä on tiettyjä näkemyksiä tieteen puolelta, jota me tulemme toisessa työasiakirjassa syventämään. Ja sen lisäksi me esitämme kysymyksiä. Me haluamme, että tämä on mahdollisimman avoin prosessi. Ja te kansallisten parlamenttien kollegat olette sydämellisesti tervetulleita esittämään omat kommenttinne tähän aikataulun mukaan toki, koska tämä vaatii yhteistyötä. Yhdessä meidän on ratkaistava nämä ongelmat. Sitten mitä tulee finanssipoliittiseen kapasiteettiin, on tiettyjä, jotka ovat reagoineet hylkäävästi, negatiivisesti, ja sitten on niitä, jotka ovat varovaisesti puhuneet siitä, että pitkän tien päätteeksi he voivat mahdollisesti jo olettaa ja hyväksyä jotain. Mutta yhteisesti meidän tavoitteena pitää kuitenkin olla se, että kestävällä pohjalla pystymme vakauttamaan ja huolehtimaan taloudesta ja finanssipolitiikasta. Hyvin paljonhan on tehty viime vuosina jo. Siitä huolimatta meidän ei tule elätellä minkäännäköisiä illuusioita mielessämme. Tiedämme, että tämänhetkinen kriisin hallinta, eikä tässä ole kysymys vain yhdestä kriisistä, ei millään muotoa yksinkertaista tätä keskustelua. Mutta meidän täytyy yhdessä puuttua ja tarttua yhteiseen vastuuseen ja haasteeseen, ja meidän täytyy yhdessä myös sitten kehitellä perspektiivejä tulevaisuutta ajatellen. Ei minulla ole tästä mitään illuusioita. On ihan selvä, että ilman yhteistä, solidaarista pakolaiskriisin ratkaisua ja hallintaa, ilman järkeviä ähm, sääntöjä ja ilman todisteita siitä, että kauan sitten päätetyt äh, säännöt äh, eivät äh, ole täytäntöönpantuja, niin tämä tulee tekemään koko tästä asiasta hyvin hankalan, koska kaikki liittyy yhteen. Meidän täytyy tehdä selväksi, että talousunioni ja perustamissopimuksen muutokset eivät sulje toisiaan pois. Minulle on muutama asia perustavanlaatua tärkeää. Kuten on sanottu, tavoitteena on sisämarkkinat, jotka tekevät meistä kilpailukykyisemmät ja jotka parantavat taloudellista ja sosiaalista yhteistyötä ja jotka kestävällä tavalla vahvistavat Euroopan sosiaalitaloutta, kansantaloutta. Ja sitten euro. Tämä merkitsee sitä, että maat, jotka ovat päättäneet, että ne eivät liity euroon, eivät saa päättää euron kehityksen aikataulusta. Olen ollut kaksi kertaa parlamentin riveissä neuvottelemassa rahoituskehyksestä Budjetin sisältö on hyvin selvä. Meidän täytyy nyt hieman katsoa. Äh, meillä on kaiken näköisiä äh, rahastoja. Parlamentti on ollut tässä mukana niitä perustelemassa, mutta kuitenkin budjetin sisältö on se kaikkein tärkein ja myös se, että annetaan omille varoille se asema, minkä ne ansaitsevat. Ne kysymykset, joista meidän pitää keskustella, ovat esimerkiksi seuraavia. Miltä tällainen kapasiteetti voi näyttää? Minkälaisista ulottuvuuksista me puhumme ja minkälaisista päätösrakenteista? Onko meillä päätösrakenteita vastuu, valvonta, vahvempi parlamentarisointi? Sanon vahvempi parlamentaarinen valvonta, hyvät naiset ja herrat, sen vuoksi, äh, että äh, EFSM perustamisen äh, myötä se, sitä ei ole ollut. Valtionpäämiehet päästivät 60 miljoonasta, mutta he samanaikaisesti myös rikkoivat parlamentin oikeuksia budjetti toimivaltuuksissa. Alallama Suur oli silloin budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja seuraavana budjettivuotena me korjasimme tilanteen, mutta se, että neuvosto puuttui tähän 60 miljardin tulkkikorjaa, äh, oli väärin ilman, että konsultoitiin Euroopan parlamenttia. Ja sen vuoksi uskon, että parlamentarisoimiskeskustelu kuuluu tähän. Ja sen lisäksi äh, kohesiorahastot, kun ne aikoinaan perustettiin, tukemaan heikompia maita niiden matkalla kohti euroa. Meidän pitäisi nyt tässä toimia rahoituskehityksemme mukaisesti ja käyttää siihen näitä erityisiä omia varoja ja mitkä ovat edellytykset sille, että me saisimme enemmistön tällaisen kapasiteetin taakse ylipäätään. Ja minä uskon, että meidän täytyy myös miettiä sitä, millä tavalla me voisimme vakauttaa euroaluetta ja saada sitä luotettavammaksi. Se on reitti tähän suuntaan. Kiitoksia, herra Vöge. Nyt sitten Peter Dausenbergin johdolla alkaa keskustelu. Thank you, Mr. Artui. Thank you. Kiitoksia, herra Artui. Kiitän kaikkia puhujia mielenkiintoisista alkukommenteista. Puheenvuoroja on nyt joitakin ja yritän ensin ottaa neljä puhujaa ja sitten jälleen paneelin vuoro, mutta pyytäisin teitä, että jos teillä on kysymyksiä, niin sanokaa myös selvästi, kenelle kysymyksenne on osoitettu. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö, herra Dias, Portugalin parlamentista. Good morning, bon dia, President. Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää näistä esityksistä toisen paneelin aikana. Esitykset olivat erittäin mielenkiintoisia. Haluaisin korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin. Meidän unionimme perustuu rauhalle ja yhteiselle kehitykselle. Tärkein tavoitteemme ei ole finanssipolitiikka poliittinen vakaus. Meillä on monia välineitä, joilla valvotaan ja hiotaan kansallisia budjetteja, mutta meillä ei vieläkään ole välineitä, joilla voitaisiin luoda ja hallinnoida talouden kehitystä jäsenvaltioissa ja erityisesti euroalueella. Tiedämme, että euroalueen finanssipoliittisen kapasiteetin luominen olisi keskeinen väline jotta meillä voisi olla todella lähentymistä edistävää politiikkaa ja jotta voitaisiin lieventää tai poistaa epäsymmetriset shokit epäoptimilla valuutta-alueilla. Suhtaudun kiinnostuksella asiakirjaan, jonka Euro- europarlamentin jäsenet ovat täällä esitelleet. Toinen kysymys koskisi sitä, että edelleen olemme lykänneet tärkeiden välineiden käyttöönottoa – jotta voitaisiin saada lisää turvaa investoijille ja yksityisille rahoittajille ja julkiseen velkaan myös erityisesti pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin osalta näitä koskevien päätöksien lykkääminen tuo suuria paineita kansalliseen talousarvioon, koska sieltä sitten taataan ne julkiset hankinnat ja yhteiset yhteisön investointi- ja yhteisrahoitus ja myös yksityinen rahoitus. Haluaisinkin pyytää, että unionin finanssipolitiikassa voitaisiin ottaa huomioon se, että talouden kehitys poikkeaa toisistaan ja julkiset investoinnit myös. Sitä olisi tehtävä tehokkaasti. Kiitos. Thank you, Mr. Diaz. next... Kiitoksia, herra Diaz. Seuraavaksi Van Appeldorni. Alankomaiden senaatista. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, dear colleagues, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin tarttua yhteen kysymykseen, joka kollegani senaatista otti tänä aamuna esille herra Baker. Hän korosti huoltaan siitä, että ehkä puuttuu legitiimyyttä siitä, miten pitkälti finanssipoliittinen sopimus vaikuttaa. Itse asiassa tässä me käsittelemme, niin kuin italialainen edustaja aikaisemmin sanoi, tämä on perus vika tässä suunnitelmassa, joka lisää demokratista vajetta EU-hallinnossa, siis nyt ihmessä Olen todella huolissani siitä, että tämä kuilu vain laatuu, kun tämä suunnitelma etenee, ja yksi ajatus siitä, että luotaisiin kansallisia kilpailukykyneuvostoja, joita kutsutaan myös riippumattomaksi finanssipoliittisiksi neuvostoiksi. Alankomaissa, Jerome Dijsselbloem viittasi tähän myös tänä aamuna, meillä on jo tällainen riippumaton finanssipoliittinen neuvosto ja haluaisin kuulla ja tai sanoa, että on tärkeää myös oppia meidän kokemuksistamme, mitä tulee tähän neuvostoon. Vaikkakin kunnetan kovasti asiantuntevuutta, niin tämä rooli on ollut e- e- Alankomaiden politi- politiikassa ja hiljattain sitä on kyllä arvosteltu koko poliittisessa kentässä. Ja on tullut sellainen, sellainen tuntemus, että tällä neuvostolla on ulkopuolinen rooli, kun talouspolitiikka tuntuu sellaista, että sitä sanellaan liikaa makropolitiikasta näkökäsin ja tehdään tällaisia ennusteita 80-30 vuodeksi ja tämä joidenkin mielestä ei ole kovinkaan järkevää. Jos tehostetaan tällaisten riippumattomien finanssipoliittisen neuvostojen roolia ja perustetaan niitä kautta EUn yhdessä viiden puheenjohtajan äh, raportin kanssa, joka on tässä muodosta talouden, talouspolitiikan ohjausta, pelkään silloin, että demokratian vaje tässä vain pääsee pahenemaan. Joten kysymykseni paneelille, erityisesti herra Moskovisille, on, mit, miten te näette tämän ongelman ja minkä, tämän riskin demokraattiselle prosesseille? Eikö se tässä vielä vain pahenisi? Kiitos. Thank you. The next... Kiitoksia. Seuraava puhuja herra Ala Niisilä eduskunnasta Suomessa. Äh, kiitoksia äh, herra puheenjohtaja, kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Äh, meillä kaikilla on ollut finanssikriisin jälkeen kolme isoa haastetta. Korjata talouden fundamentteja, jotta talous pääsee kasvuun, tasapainottaa julkista taloutta ja kolmanneksi estää uusi finanssikriisi. On selvää, että tässä me tarvitsemme koordinaatioita yhteistyötä EU:ssa ja euroalueella. Korostaisin myöskin tärkeitä periaatteita. Ensinnäkin avoimuutta. Meidän pitää olla avoimempi ongelmien edessä Euroopassa. Tietenkin myöskin päätösten tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja, ja hyvää hallintoa kaikessa. Mutta erityisesti, mistä olen huolestunut, mikä liittyy näihin suunnitelmiin, on se, että me tarvitsemme paitsi yhteisvastuuta Euroopan unionissa, niin myöskin omaa vastuuta, erityisesti finanssimarkkinoilla ja miksei myöskin taloudenhoidossa yleensäkin vastuun tulisi olla ensisijaista. Muuten me törmäämme tähän moraalikatoilmiöön, joka, josta me olemme nähneet finanssimarkkinoilla hyvin valitettavia ilmiöitä. Olen huolestunut, että tämä moraalikato pitkälle mennessä jopa vaarantaisi euron ja talouden tasapainottamis- toimet, ellei meillä ole tällaista eri toimijoiden oman vastuun ensisijaisuutta. Olisinkin kysynyt eh, komissaari Moskovitsille, kuinka näette tämän oma, oman vastuun moraalikadon ja moraalikato, kysymyksen tässä yhteydessä? Thank you. Clear question. Kiitos. Se oli selkeä kysymys. Seuraavaksi herra Morrison Euroopan parlamentista. I would like to make... Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio äh, finanssipoliittisesta kapasiteetista sen pohjalta, mitä Beres ja Böge sanoivat. Haluaisin kiittää heitä siitä, että he ovat jakaneet tämän työasiakirjan meille. Parlamentin puolelta me olemme nyt koko prosessin alussa ja sen vuoksi tämä keskustelu on todella tervetullutta ja todellakin toivomme, että kansallisten parlamenttien kollegat lähettävät kommentteja meille. Komission jäsen Moskovici mainitsi, äh, puhui investoinneista alussa. Toki investoinnit tukevat kasvua ja luovat työpaikkoja Euroopassa, mutta väittäisin, että julkisten investointien liikkumavara on rajallista, julkinen varojen käyttö äh, on liian korkea ja monissa maissa on liian korkea äh, alijäämä. Ja kuten me tiedämme, äh, varoja on käytetty liikaa ja liian vähän. Eli äh, finanssipoliittinen kapasiteetti e-, euroalueella, sen pitäisi tavallaan kannustaa investointiin. Ja sitä kautta meidän täytyisi voida tehdä talouksista, talouksistamme kilpailukykyisempiä ja sitä kautta sitten houkutella lisää investointeja. Kuten Merja sanoi jo aikaisemmin, Konvergenssi euroalueella on erityisen tärkeää, kyllä. Konvergenssi niin, että pyrittäisiin konvergenssissa näitä kaikkein kilpailukykyisimpiä maita, maiden suuntaan. Ja haluaisinkin, että olisimme rehellisiä ja tekisimme rehellisen arvion näistä välineistä, joita meillä on ollut käytettävissämme ja mitä me olemme saavuttaneet sillä, että olemme käyttäneet EUn rahoja tähän mennessä, mitä tuloksia olemme saavuttaneet sillä, että olemme käyttäneet rahoitusvälineitä, mukaan lukien tätä uusinta esiriä, strategisten investointien rahastoa. Euroalueen ja ei-euroalueen jäsenten yhteistyö toki. Hallintoa euroalueella täytyy parantaa. Tästähän puhuin jo, kun puhutaan finanssipoliittisesta kapasiteetista. Tämä on mielestäni ihan keskeistä. Joten euroalueen ja euroalueen ulkopuolisen alueen suhteista meidän täytyy vahvistaa euroaluetta. Puheenjohtaja eh, pyytää keskeyttämään. Maat, jotka eivät halua liittyä euroon, joille meidän täytyy antaa tietyt takeet esimerkiksi Cameronille siitä, että nämä päätökset eivät vaikuta heihin. Sitten on maita, jotka haluavat ja tulevat liittymään euroon keskipitkällä aikavälillä 3, 4, 5 vuoden kuluessa. Näiden maiden meidän pitäisi antaa oikeus. Jos he haluavat osallistua taloudellisesti, niin silloin heidän täytyy myös saada oikeus puhua ja osallistua päätöksentekoprosessiin, kun puhutaan finanssipoliittisesta kapasiteetista. Kiitos. Move to, uh... Kiitoksia. Sitten siirrytään vastauksiin penalistilta. Tässä tuli aika selkeitä kysymyksiä ensinnäkin herra Moskovitsille. Olkaa hyvä. Ja tämän jälkeen, hänen jälkeensä kaksi esittelijäämme. Rova Perez ja herra Böge. Er, ensin kuitenkin herra Moskovisi. Je vais euh, partir. Aloitan tarveanalyysistä ja rajoista, kun pyritään määrittelemään talouspolitiikkaamme, finanssipolitiikkaamme. Useat puhujat tätä korostivat. Olemme nyt kontekstissa, jossa, kuten sanoin, finanssipolitiikka, joka on pitkään, johon pitkään vaikuttanut vakauttamistarpeet, se, siitä on tullut nyt, nyt olemme jo vähän kasvun tiellä Ponnistelut eivät ole vielä ohi, mutta paljon on jo tehty euroalueen maissa ja euroalueen ulkopuolella myöskin. Nyt meidän on vastattava toisiinsa liittyneisiin kriisei, kriiseihin, pakolaiskriisi, terrorismi, uhkaan liittyvä kriisi, brexit mahdollisuus, neuvosto toivoo, että tästä kriisistä tämä kriisi häl, menee sitten kriisi, Kreikan kriisi ja yleisemmin rahoituskriisi ja siitä johtuva sosiaalikriisi, vaikka tänä päivänä voidaan varmaan sanoa, että Euroopassa ollaan kyllä jo vahvan elpymisen tiellä. Meillä on välineitä käytettävissä, olemme niitä ryhtyneet jo määrittelemään. Ne eivät ole ainoastaan finanssipoliittisia, ajattelen tässä myös Junckerin suunnitelmaa. Sehän on, siitä puhuinkin eilen, se alkaa tuoda jo hedelmää ja tuoda, tuottaa massiivisia investointeja, joita Eurooppa tarvitsee. Eikä tässä ainoastaan finanssipolitiikalla voidakaan vastata, mutta on muistettava, että meidän on myös kehitettävä hyvin kallista julkispoliittista toimintaa ja ajattelen tässä erityisesti pakolaisia. Saksalainen ministeri Schäuble teki ehdotuksen veroista verosta, jolla voitaisiin rahoittaa pakollisten vastaanottoa. En, en ole aivan varma, tarvitaanko tässä nyt mitään uutta veroa. On puhuttu myös erilaisista velvoitteista. Olemme muissa tapauksissa vastanneet tähän kysymykseen niin, että on suunnattu ähm, varoja toisista, äh, toisilta aloilta äh, myös vakausmekanismin osalta. Eikä tämä kaikkea koske, mutta varmastikin niin se oli siitä hyvä, että esitettiin oikea kysymys Meillä on tässä kestävä, kallis haaste. Me tarvitsemme välineitä, joihin liittyy riittävä solidaarisuus myös Saksaa kohtaan. Saksa on varmasti merkittävin talousvalta, mutta ei sen pidä tähän sokkiin yksin vastata. Tästä avautuu kaikenlaisia vastausmahdollisuuksia. Meillä on siis rajoja finanssipolitiikassa, meillä on rahoitustarpeita myös. Sitten tämä kolmas aihe, se koskee tätä finanssipoliittista kapasiteettia tai euroalueen talousarviota. Tulen lukemaan myöhemmin kiinnostuksella tämän kertomuksen. Ja täällä on useita kysymyksiä. Ensinnäkin talousarvio mitä varten. Tulee tietenkin käymään teidän asiakirjan läpi myöhemmin, mutta sillä voi olla monta toimia voidaan ajatella, että sen kautta jaetaan varoja tai vakautetaan tilannetta tai jaetaan uudelleen varoja. Kun olin Ranskan valtionvarainministerinä, ministeri Padoan oli mukana keskusteluissa ja silloin puhuttiin työttömyysvakuutuksesta, sen vähimmäistasosta, mutta ei tämä ole välttämättä ensimmäinen tarve, vaan on myös investointitarpeita. Tämä on ensimmäinen kysymys, ihan meidän on vastattava. Sitten toinen kysymys koskee siitä, mikä, minkä kokoinen talousarvio olisi, ja siitä sitten seuraavaksi kolmantena päästään resursseihin. Meidän on vastattava yleisesti myös Euroopan unionin budjettiin ja omiin varoihin. Korkean tason ryhmää johtaa Mario Monti ja se työstää tätä aihetta. On aivan selvää, että tämä on asia, joka meidän on käsiteltävä saman aikaan, kun pohditaan Euroopan unionin talousarviota ja, ja, ja, ja tätä finanssipolitiikkaa ja tätä euroalueen talousarviota. Vielä haluaisin vastata viimeiselle puhujalle koskien euroalueen valtioiden suhdetta euroalueen ulkopuolisiin valtioihin. Tässä puhun hieman varovaisesti. Tein saan neuvostaa kimppuuni, mutta nyt neljän vuoden ajan – ministerinä ja nyt komissaarina olen ollut mukana euroryhmässä ja ECOFIN-neuvostossa. Minusta on aivan välttämätöntä, että meillä on edelleen hyvin nivelletty toisiinsa euroalueen maat ja euroalueen ulkopuoliset maat. Konkreettinen esimerkki pankkiunionin osalta olemme tehneet yhteistyötä. Yhdessä olemme määritelleet pankkiunionin. Se toki koskee euroalueen maita, mutta se saattaa vaikuttaa myös euroalueen ulkopuolisiin maihin. On jo nyt olemassa yhteistyömekanismeja, joista on pidettävä kiinni pitää vain pohtia, olisiko mentävä vielä pidemmälle. Tämä on yksi niistä aiheista, joista Eurooppa-neuvostossa keskustellaan, mutta voidaan ajatella, että pidetään kiinni tällaista duaalisuudesta. Samaan aikaan, kun meillä on euroalueen ulkopuolisia maita, sen ei pidä estää euroalueen kehittymistä eteenpäin. Ja sehän on kuitenkin viime kädessä kaikkien pyrkimys, pyrkimys sitten vastuusta ja moraalisuudesta, mihin viitattiin, haluaisin viitata siihen, mitä jo alussakin sanoin, kun meillä on euroalueen talousarvio, kun meillä on euroalueen valtionvarainministeri, kun meillä on näissä puitteissa toimiva politiikkaa, nyt tarvitaan demokraattista valvontaa, joka, on, joka oikeuttaa toiminnan, joka on tehokasta. Tämä pätee, molemmat, tämä pätee hallitustasoon, niin tässä viittaan todella tähän Euroopan valtiovarainministeriin. Se on aivan välttämätön, jos meillä on talousarvio. Sitten tarvitaan parlamentaista val- valvontaa. Tämä tulee koskemaan teitä kaikkia, koska tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin Euroopan parlamentti. Juncker sanoi, että, että parlament, Euroopan parlamentti on tässä mukana, mutta toki euro alueen maillakin pitää olla tietty rooli. Näinhän toimittiin euroryhmänkin osalta sitten. Todella on otettava kansalliset parlamentit mukaan. Tämä foorumi, missä nyt olette, saattaa jonakin päivänä oman organisointikapasiteetin kautta olla jotakin enemmän sinä päivänä, kun meillä on euroalueen talousarvio. Thank you. Kiitos. Sitten joko herra Böke tai Rova Peres. Teillekin tuli kysymyksiä. Voitteko puhua ehkä kolmessa minuutissa. Aina an... Ihan nopeasti yksi huomio siihen, mitä komissio ja sen Moskovici sanoi pakolaiskriisistä. Artikla 80 perustamissopimuksessa puhuu siitä, että jos tulee tilanne, jossa tulee valtava pakolaisvirta, niin silloin täytyy oikeudenmukaisella tavalla jakaa taloudellinen kuormitus. Eli tämä on ihan siellä, ei meillä ole eh, tälle mitään poikkeuksia. Mutta sanoisin että seura- tai ottaisin seuraavan esimerkin. Euroopan taloustutkimusinstituutio Mannheimissa on tehnyt laskelman, että pakolaiskriisin hallinnoiminen tulee maksamaan noin 30 miljardia vuodessa, noin 0,2 prosenttia BKT. Ja jos me nostamme tämän rahoituksen Euroopan tasolle, silloin meidän täytyy muuttaa rahoituskehystä tai lähteä äh, toiselle tielle, äh, jota pidetään tabuna monessa jäsivaltioissa, eli pakkosiirrot. Mutta tämä ei ole nyt ehkäpä ajankohtaista. Eli tämä, että me olisimme solidaarisia so, eurooppalainen solidarisuus on tärkeää ja se on joka suuntaista ja ne, jotka ottavat suurimman taakan vastaan, heitä täytyy tässä tukea. Joku sanoi, että meiltä puuttuu välineet. Meidän täytyy miettiä, että täytyy ensinnäkin hyödyntää olemassa olevia välineitä paremmin. Rakennerahastot pitäisi äh, sopeuttaa paremmin maakohtaisiin suosituksiin. Ja kuten täällä jo joku sanoikin, että on tärkeää, että tarkastelemme olemassa olevia välineitä ja katsomme, miten ne toimivat, ovatko ne liian monimutkaisia ja niin edelleen. Klassinen esimerkki on nuorisotyöllisyysaloite, 6 miljardia kolme ja kolme eri rahastoista, mutta se ei toiminut niin kuin me olemme toivoneet. Ja nyt täytyykin kysyä, mistä se johtuu. Ehkäpä meidän täytyykin nyt sitten eh, löytää jonkinnäköinen toinen rakenteiden tuki niin, että ylipäätään voidaan perustaa tällaisia ohjelmia. Tämä on täysin toinen keskustelu. Mutta ennen kuin me lähdemme puhumaan uudesta tuoreesta rahasta, niin parempi lainsäädäntö tulee ensin. Finally, Mr. Kiitoksia vielä lopuksi. Rova Peres, teiltä kysyttiin näistä finanssipoliittisista neuvostosta. Siis sul eh, Fiscal Council ehm, ribadisco un concetto. Niin, mitä tulee näihin äh, finanssipoliittisiin neuvostoihin, ihan äh, lyhyesti, minähän puhuin tästä jo. Tämä neuvostohan on valittu, ja koska tämä on valittu finanssipoliittinen neuvosto, silloin se on itsenäinen ja riippumaton. Ja ne arviot, mitä ne tekevät, ovat asioita, jotka on sitten yksimielisesti neuvostossa hyväksytty. 21. lokakuuta 2017 on tarkoitus, että meillä on tällainen täysin riippumaton eh, instanssi, jonka tavoitteena on kaiken koordinoiminen. Ja sitten tämä instanssi voisi eh, esimerkiksi toteuttaa nimitykset. Minusta meidän täytyy nyt kuitenkin hieman miettiä sitä, Miten näin tär, millä tavalla hoidetaan se, että näin tärkeästä neuvoa antavasta elimestä tulee riippumaton? Sehän on kuitenkin se elin, joka koordinoi kaiken työn. Sitten vielä viimeinen asia, mitä tulee siihen, mitä komissio jäsen Moskovici sanoi euroalueen budjetista. No, jos on olemassa budjetti, niin silloin on olemassa myös finanssihallintaa ja valtion kassa, mutta sille täytyy olla myös kansan halu ja tahto ja se merkitsee myös sitä, että täytyy laskea tavallaan sama viranomainen, veroviranomainen, kokoaa kaikki nämä eri osa, osat yhteen, koska muuten tästä, tässä ei onnistuta. Ja tämä on nyt meidän tehtävämme, kuten komissiokin sanoo. The floor is for, uh, Madame Kiitoksia. Ja sitten Rova Peres. Merci, Monsieur le Président. Forcément, en... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt lyhyesti puhuttuna. Olen tyytyväinen näistä ensimmäistä kysymyksistä ja vastauksista. Tässä tuli esille myös tämä pakolaishaaste. Se on oikeastaan lähes ykkös, ykköskysymys. Se on niin tärkeä ja merkittävä. Eilen tein ehdotuksen, että meidän pitäisi ojentaa käsi Wolfgang Schäublelle, kun hän sanoi, että pitää rahoittaa pakolaisten vastaanottoa. Tämä on aivan olennaisen tärkeä iso kysymys jos, johon eurooppalaisten ja euroalueen myös pitää vastata, koska tämä on aivan legitiimi solidaisuuden vaatimus, joka pitää tässä kuulla, jotta voidaan reagoida tähän eri, Saksan erityisongelmaan, mitä tulee pakolaisten vastaanottamiseen siellä, ja myös laajemmin pitää osoittaa solidaisuutta Euroopan tasolla, ja tässä hengessä meidän täytyy tätä työtäkin tehdä. Portugalainen kollega sanoi, että tilanne ei ole sama ja jäsenvaltiossa toiseen. Ja juuri näin mekin tämän näemme. Pitää tavallaan sovittaa yhteen finanssipolitiikan luonne, joka Euroopan tasolla, ja sitten miten se näkyy jäsenvaltioissa, jotka ottavat huomioon nämä erot ja kehitykset. Pari sanaa vielä lopuksi. Ensinnäkin demokratisesta legitiimiydestä. Se on tärkeä kysymys tässä konferenssissa, mutta se, tässä on kyseessä myös Siis jos siirrymme euroalueen talousarvioon, silloin tietenkin tulemme toimimaan tavallaan niin, että ylitämme äh, eri ongelmat. Koonasta siirrytään budjetin hallintaan. Ja tässä mielessä se, että kansalliset parlamentit ovat mukana, samoin Euroopan parlamentti, tämä tulee kaikki muuttamaan luonnettaan siinä vaiheessa. Vielä lopuksi siitä, että julkisia menoja ei saa nostaa. No olkoon näin. Mutta kun tässä odotellaan, niin elpymistä ei pitkällä aikavälillä saada aikaan, ei edes välittömässä lähitulosuudessa ja Junckerin suunnitelma tämä juuri osoittaa, ilman että julkisesti puututaan tilanteeseen julkisella sektorilla. Ja olen kuullut täällä sellaisen idean tai aj- ajatuksen, että ikään kuin EU äh, hankkisi itselleen nyt tehokkaat äh, likvidit pääomamarkkinat ja silloin pääoman, tämän pääoman kautta voidaan saada vauhtia elvytyksellä. Ilman julkista puuttumista, ilman julkisia takeita en usko, että näin tulee tapahtumaan. Siksi onkin niin tärkeää jälleen kerran tehdä tätä työtä niin kuin täällä tänään teemme. Ja toivottavasti saamme aikaan konkreettisia ehdotuksia ja tätä kautta voimme sitten parantaa euroalueen kykyä saada aikaan niitä vastauksia, joita kansalaiset odottavat ihan legitiimisti. Thank you. The next Kiitoksia. Seuraava puheenvuoropyyntö herra Myeltä Ranskan kansalliskokouksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu talouspolitiikan koordinoinnista ja finanssipolitiikan koordinoinnista on erittäin keskeistä, jos haluamme, että rahaliittomme ei olisi enää yksi jalkainen, vaan voisi edetä kahdella jalalla. Valuutta ja budjetti. Koordinaatio ei tarkoita, että kaikki tekevät saman asian, vaan se merkitsee, että vältetään se, että kansalliset, aivan asianmukaiset kansallisen tason politiikat eivät olisi sope, soveliaita Euroopan tasolla – Tämähän on vähän banaaliakin todeta näin, mutta riittää kun katsotaan, mitä taantuma-aikana tapahtui, niin ymmärrämme sen. Melkein kaikissa Euroopan maissa on sovellettu julkisen alijäämän vähennystä, mikä oli täysin asianmukaista oman maan mittakaavassa, mutta kun katsotaan, millainen vaikutus näillä on sitten ollut, niin loppu, loppujen lopuksi ei vaikutus oli päinvastainen. Todella tarvitaan koordinaatiota sääntöjen kautta. Koordinaatio ei tätä ongelmaa ratkaise. Tarvitaan siis todellista talouspoliittista keskustelua. Euroalueen poliisimiksi on tehtävä selväksi ja siitä on keskusteltava myös kaikissa maissa. Pierre Moskovici ehdotti, että se esiteltäisiin jokaisessa kansallisessa parlamentissa myös tässä talossa olisi syytä keskustella siitä. Se on yksi tapa demokraattiselle valvonnalle. Sitten Euroopan strategisten investointien rahasto on myös hyvin keskeinen, että voidaan vähentää epäsymmetrisiä riskejä, että voidaan kiihdyttää investointeja taantuma-aikana, niin kuin nyt on ollut, niin että voimme vähentää taantumavaikutuksia ja lisätä myönteisiä vaikutuksia pitkällä aikavälillä, koska mehän näemme, kuinka kalliiksi taantuma on tullut investointien kannalta. Minun mielestäni olisi todella päästävä eteenpäin euroalueella puheenjohtaja keskeyttää. Näin emme voi yhdellä jalalla jatkaa. Thank you. Merci. The... Kiitoksia. Seuraavaksi eh, edustaja Balauros Kreikan parlamentista. Perhaps my pronunciation was not correct. Mr. Balauros. Äh, Edustaja Balauros. Here at the moment. Anteeksi, hän ei ole tällä hetkellä paikalla. Next speaker. Sitten seuraava herra Abers äh, Alankomaista. Äh, Kiitos. Tässä seminaarissa tai tässä istunnossa on kysymys hyvin paljon siitä, että ratkaistaan näitä euroalueen ongelmia, jos maat ovat joutuneet ongelmiin ja kysymys on omasta budjettikapasiteetista. Mutta minä haluaisin puhua enemmänkin ongelmien ennaltaehkäisystä. Ja siinä tämä ähm, viranomaisten kirje on ollut hyvin tärkeä ja minähän täällä kollegakin kysyi tästä. On hyvä, että Euroopan komissio on nyt äh, lähtenyt äh, perustamaan omaa äh, finanssipoliittista neuvostoa. Mutta kuitenkin haluaisin kysyä komissiolta, herra Moskovicilta, onko tämä finanssipoliittinen neuvosto täysin riippumaton komissiosta, voiko se olla ja kykeneekö se toimimaan riippumattomasti komissiosta. Ja sitten jos ajatellaan nämä budjettisääntöjen monimutkaista, kuten on määritelty kasvuja vakaussopimuksessa ja myöhemmin Sixpackissa ja Tuupäkissä Esimerkiksi tässä on puhuttu tästä rakenteellisesta alijäämästä, mutta myös koko rakenteesta kasvu- ja vakaussopimuksessa. Tämä monimutkaisuus on tuomittu meidän parlamentissamme sen vuoksi, että se antaa mahdollisuuden hyvin paljon kansalliseen tulkintaan ja, ja, ja joustoihin ja poikkeuksiin. Ja esimerkiksi pakolaiskriisin kustannukset voivat olla tällainen poikkeus, mutta sekin poikkeus täytyy rahoittaa ja maksaa jostain. Eli kasvu- ja vakaussopimus kaatuu tai selviää sen mukaan, miten sitä toteutetaan. Ja nyt jos puhutaan tästä automaattisesta refleksistä, mikä tuntuu maissa olevan, on, on lähinnä se, että, että pitäisi antaa aina äh, äh, tavallaan etusija sille, että ei heti epäillä. Jeff from the Budgetary and Finance Committee. Seuraavaksi herra Bulgarian edustaja, herra Grecit. Господин председател, разбира се, че силно подкрепяме идеята за... Haluaisimme tietenkin vahvasti tukea ajatusta, jonka mukaan harmonisoitaisiin finanssipolitiikkaa ja talousarvopolitiikkaa jäsenvaltiossa. Eilen keskustelimme täällä mahdollisuudesta harmonisoida verotusjärjestelmiä. Moskovitsi totesi, että ensimmäinen pyrkimys olisi harmonisoida välillistä verotusta. Kysymykseni kuuluu, ehkä tämä on parempi kuin jos suoraan verotusta harmonisoida, mutta onko tämä oikea siirto vai ei? Hän käytti yksinkertaistettua vertausta Yhdysvaltoihin, mutta silloin Tietenkin eh, eh, puhutaan ainoastaan välillisestä verotuksesta. Välilliset verot ovat erilaisia eri valtioissa. Kysymykseni kuule, miksi menemme eri suuntaan? Ehkä se on helppoa, mutta onkohan tämä oikea ratkaisu? Sitten toinen kysymys julkisen talon ylijäämästä. Hyvät kollegat, minkälaisia ylijäämiä Meillä on viime vuosina ainoastaan Saksalla on ollut ylijäämää 2015 ja se oli aika pieni. Se ei ollut riittävä edes maahanmuutto-ongelmien ratkaisemiseksi. Millä mailla on julkisen talouden ylijäämää? Minä en näe muuta kuin Saksaan. Kuinka aiomme saada varoja tähän budjettiin? Jos julkisen talouden ylijäämää on, niin, niin ehkä tapahtuu silloin tällöin kerran monen vuoden aikana ja yhdessä ainoassa maassa. Sitten kansallisen parlamentin jäsenet, kuinka ajattelette, että, että Saksan parlamentin jäsenet äänestäisivät sen puolesta, että käytettäisiin heidän ylijäämäänsä niin, että voitaisiin taata Iso-Britannian tai jonkun muun maan budjettiteoria Teoriat näistä julkisen talouden ylijäämistä pitäisi päivittää. Ja kun puhumme pakolaisista, tarvitaan paljon vastuuta niihin maihin, jotka ovat suoraan tekemisessään tämän kanssa Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa. Tarvitaan solidaarisuutta heidän kanssaan ja myös silloin, kun meillä on ongelmia. No niin Äh, Kiitos äh, arvon kollegat. Äh, minä en usko, että voidaan tehdä budjetteja, jotka perustuisivat sattumiin. Eihän sillä nyt olisi mitään legitiimiyttäkään. Eli sieltäkin osin tämä on jo aika kyseenalaista. Kaiken täytyy perustua tietämykseen budjettisuunnittelussa. Kuulin tänä aamuna paljon demokraattisesta legitiimiydestä, mutta mitä tulee ihmisiin tällaisina aikoina monissa Euroopan valtioissa, ähm, ihmiset ähm, eivät ajattele, eivät äh, hirveästi eurooppalaisesti, vaan he ajattelevat lähinnä meidän vastuutamme budjetista ja talouspolitiikasta. Ja meidän täytyy heille tehdä selväksi tavallaan se, että me orientoidumme ihmisten toivien, toimien, toivojen mukaan. Ihmiset haluavat tuloksia, eivät prosesseja. Sen vuoksi onkin niin tärkeää, että ne sopimukset, joita olemme sopineet, esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimuksissa, täytyy huolehtia siitä, että sopimukset, että niitä valvotaan, että niitä noudatetaan se on, se, onko sinne on täytetty legitiimiys, ei kiinnosta ihmisiä. Heitä kiinnostaa se, miten me ähm, mitä me olemme oppineet kriisin seuraamuksista ja, ja mitä me olemme, minkälaisia muutoksia me olemme sen perusteella tehneet. Sen vuoksi, että tämä on erittäin tärkeää, jos me lähdemme esimerkiksi puhumaan laajentumisesta. Minä olen kuullut täällä paljon, että halutaan parempaa koordinointia, halutaan valtiovarainministeriötä EUlle – mutta mitä suurempi on sopimusten noudattaminen ja mitä enemmän tehdään kohdennettua työtä, niin sitä suurempi on sitten mahdollisuus myös toteuttaa tällaisia asioita. The next speaker is Madam... Seuraavaksi rouva Pires Portugalin parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää päivää. Tämän päivän keskustelu on todella erityisen tärkeää, koska täytyy yhdessä voida puhua kansallisten parlamenttien roolista ja miten ne ovat mukana koordinaatiotyössä EU-toimielinten kanssa, erityisesti mitä tulee budjettiin ja finanssipolitiikkaan. Tämä on poliittista keskustelua, ei vain puhtaasti taloudellista keskustelua, koska välineet, joita on ehdotettu, ovat vaikuttavat yhä enemmän poliittisella tavalla, kun ajatellaan säästöjä. Tuntuu, että tässä ei vieläkään tuuli käänny. Tarvitaan suurempaa koordinaatiota, mutta sen ei ole, pitäisi olla mikään viikunanlehti. Erilainen politiikka vaikuttaa eri tavoin eri maihin. Finanssipoliittinen sopimus ja sen vaikutukset eivät ole samat Saksassa, Ranskassa tai Italiassa aina sillä on eri, eriyttävä vaikutus. Kyse ei ole vain taloudellisesta rahallisesta, rahoituksellisesta vaikutuksesta, on myös poliittinen vaikutus, ja tätä asiaa haluaisin tässä korostaa. Kansalaisemme kautta Euroopan ovat pettyneitä, tuntevat itsensä voimattomiksi. Heistä tuntuu, että he eivät voi muuttaa mitenkään näitä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat heihin. He kärsivät säästöjen alla ja tämä johtuu demokraattisesta vajesta, joka on olemassa. Ja kun näin sanellaan rajoituksia äh, ja sääntöjä maille, maat haluavat tehdä erilaisia asioita kansallisensa hyväksi, mutta kun he näin tekevät, he tuntevat, heidät syyllistetään ja he menettävät päätöksentekovaltaansa. Tässä on juuri tämä demokratian vajeen ydin. Ja sitten kun rahoitusmarkkinat jatkos, jatkoskin ovat prioriteetti eikä suinkaan Euroopan kansalaiset, se on huono asia. Meidän täytyy puhua demokrati, demokratiasta ja solidarisuudesta myös taloudellisten kysymysten yhteydessä. Meidän pitää varmistaa, että on sellaisia välineitä ja mekanismeja, joita ei voida vain sanella jäsenvaltioiden suuntaan, että niitä pitää käyttää ja näin pitää tehdä. Mielestäni tämä ei ole mitään aitoa koordinaatiota. Koordinaation täytyy olla myös sellaista, että tuetaan eri politiikkoja, esimerkiksi pakolaisia. Periaatteena kaikessa pitäisi aina olla solidaarisuus. Kiitos. from, uh, Sitten herra Lohi Suomesta, sitten vielä kaksi puhujaa ja sitten Kaksi puhujaa vielä hänen jälkeensä Latviasta ja Ranskasta. Ensin herra Lohi Suomesta. Kiitos herra puheenjohtaja. On selvää, että euroalue tarvitsee talouden koordinaatiota, mutta kun olen kuunnellut tämän päivän keskustelua ja alustuksia, niin on mieleeni tullut eräs ongelma, ja se liittyy kahteen todellisuuteen. On olemassa se todellisuus, jota eurooppalaiset päättäjät niin täällä EU-tasolla kuin kansallisella tasolla elävät. Ja sitten on se todellisuus, jota kansalaiset eri EU-maissa jäsenvaltioissa elävät. Ja on huolehdittava siitä, että nämä todellisuudet eivät erkaantuisi toisistaan. Muutoin kaiken päätöksenteon oikeutus eli legitimiteetti lähtee murenemaan. Siksi en voi valitettavasti kannattaa kovin lämpimästi esiin tulleita ajatuksia euroalueen valtiovarainministeristä tai euroalueen budjetista. Nyt tulisi paremminkin korostaa koordinaation ohella jäsenmaiden omaa vastuutaan taloudenpidosta. Tätä omaa vastuuta heikentäisi se, jos ottaisimme askeleita kohti yhteistä velkaa. Thank you. The next speaker is Mr. Pimenta. Pimienos from the... Seuraavana Pimienos Saimasta Latviasta. Uh, may ask two questions. Uh, the first one is... Haluaisin esittää pari kysymystä. Ensimmäinen koskee rahoitussektorin avoimuutta. Kuinka haluatte kommentoida näitä lausuntoja, jonka mukaan vastuuvelvollisuuden taso Yhdysvaltojen rahoitussektorilla on korkeampi kuin Euroopan unionissa? Yhdysvaltojen raportit ovat julkisia, niitä voidaan tarkastaa verkossa. Euroopassa taas nämä kertomukset ovat, niitä ei voida julkaista. Toinen kysymys, täällä puhutaan finanssipolitiikasta ja koordinaatiosta. Haluaisinkin esittää uudelleen kysymykseni talous- ja rahoitusasioiden komissaarille herra Moskovitsille, kun systeeminen kriisi luototus osalla oli syy rahoituskriisin alkamiselle, tai itse asiassa kyseessä oli liiallinen luotanotto yksityistalouksilla ja yrityksille, eikä niinkään ongelma ollut julkinen sektori. Voisiko Moskovitsi nyt tämän istunnon päätteeksi antaa hänen oman lääkkeensä, millä voidaan välttää se, että yksityinen velanotto johtaisi jälkeen, jälleen uuteen kuplaan? Thank you. And, uh... Kiitoksia. Viimeinen kysymys tulee Rova Gilles. Hän on Ranskan kansalliskokouksen edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ollut erittäin kiinnostava keskustelu. Haluaisin vielä puhua kansallisten parlamenttien suverenisuudesta. Komissaari Moskovitsi muistutti meille siitä, että on pidettävä kiinni jäsenvaltioiden oikeuksista ja suverenisuudesta. Tämä on keskeinen perustavanlaatu oleva osa keskustelua. Tänä aamuna muistutettiin myös siitä, että on pyydetty lähentymistä kaikilla tasoilla, taso, taloudessa, finanssipolitiikassa, sosiaalikysymyksissä. Viittasitte kysymykseen, joka liittyy muun muassa työttömyysturvaan. Edelleen, kun ajatellaan finanssipoliittista lähentymistä, tähän liittyy jotenkin jäsenvaltioiden tahto vastustaa aggressiivisia toimia vastaan ja, ja finanssipoliittisen sopimuksen aggressiivisia toimia vastaan ja, ja myös välttää veronkiertoa. Tässä on yhtäältä jäsenvaltioiden suverenisuuspyrkimykset ja toisaalta lähentymishalu kaikilla tasoilla. Kysymys kuuluu, voidaanko tällainen jäsenvaltioiden suverenisuus säilyttää rinnakkain tämän lähentymispyrkimyksen kanssa? Pitäisikö antaa prioriteetti jommalle kummalle selkeämmin? Voidaanko todella päästä eteenpäin tässä tilanteessa, joka on tasa, aika vaikeasti saavutettava tasapainotilanne? Haluaisin vielä todeta, että koordinaatio, kumppanuus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä joka tapauksessa – on keskeinen elementti, jonka kautta voidaan tässä haasteessa onnistua. Thank you. I just have one... Kiitos. Minulla on vielä yksi viimeinen pyyntö, kysymyspyyntö, ja haluaisin nyt valmistella penalisteja, panelisteja siitä, että he saavat kaksi minuuttia, koska meillä on lopetettava viimeistään vartin yli yksi. Vielä Italiasta, Rakarejo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä palata näihin finanssipoliittisiin komiteoihin. Siellä olisi mukana puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Komitea päättäisi mahdollisuuksien mukaan konsensuksessa Euroopan komission päätöksen mukaisesti. Mikäli konsensukseen ei päästä, komitea tekisi päätökset yksinkertaisella e-, enemmistöllä. On hyvin tärkeää määritellä näiden jäsenten profiilit, jotka osallistuvat siis tähän finanssipoliittisen komiteaan. Meidän mielestämme pitäisi ottaa äh, määrittelyn subjektiivisia tekijöitä. Kysymys Moskovitsille, mitkä objektiiviset näkökohdat tulevat mukaan, millä perusteella tullaan arvioimaan näitä kansainvälisen maineen omaavia henkilöitä niin, että komitea mahdollisimman hyvin edustaisi jäsenvaltioita – ja, ja olisi tässä oikeutettu. Minun mielestäni meidän olisi otettava esimerkiksi italialainen menettely, jonka mukaan valittiin finanssipoliittisen neuvoston jäsenet olisi otettava myös kansalliset parlamentit mahdollisimman pitkälle mukaan, niin kun määritellään objektiivisia kriteerejä, joiden mukaan komissio tulee nimittämään nämä jäsenet tällä päätöksen mukaan komissio voi nämä jäsenet nimittää, mutta ainakin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti pitäisi ottaa mukaan, kun arvioidaan menettelyä ja näitä profiileja jäsenten osalta. Sitten viimeinen kysymys, se koskee näiden komitean jäsenten statusta ja palkkausta mukaan lukien muu henkilökunta. Kuka antaa luvan menoille? Onko mene, määritelty budjettiluku, joka, joka on parlamentissa, Euroopan parlamentissa hyväksytty näiden ylimääräisten komission menojen kattamiseksi. Kiitoksia. I give the floor to Mr. Moscovici. Kiitoksia nyt sitten ähm, komission jäsen Moscovici. Je vois au moins euh, si... Niin kaksi minuuttia kyllä ei riitä. Tässä onkin kuusi isoa kysymystä, jos saisin hiukan enemmän aikaa. Yritän olla tätä aikaa niin kuitenkin väärinkäyttämättä. Ensimmäinen kysymys tässä politiikkojen yhdistelmästä. Euroalueella tämä politiikkojen yhd- sekoite on mielestäni sopivalla tasolla. Tämä liittyy liittyy velkakysymykseen, joka tässä tuli myös esille tällä hetkellä. Meillä on tällainen globaali kontribuutio, joka on neutraali tai hiukan kasvua tukeva ja sopii kyllä äh, julkisen velkaan, joka on kasvanut 30 prosentilla kriisin jälkeen. Ja korkomaksuthan ovat todella liian rankkoja tällä hetkellä, mutta tätä keskustelua pitää käydä varmaan erikseen. Niin mitä tulee vielä velkaan, niin itse asiassa julkisen velan, tämän yksityisen velan taso on edelleenkin varsin iso haaste talouspolitiikoissamme. En usko omalta puoleltani, että tällä hetkellä Mm, voimme nähdä, että ollaan rakentamassa jonkinlaista kuplaa niin kuin ennen 2008 kriisiä ja uskon, että meillä on nyt välineitä erityisesti pankkiunionin kautta, jonka kautta voimme saada aikaan suurempaa vahvuutta pankkijärjestelmäämme. Kuitenkin uskon, että tässä poliitikkojen sekoit yhdistelmässä tarvitaan täytyy välttää sitä, että mentäisiin jotenkin taaksepäin, mitä tulee säästöihin, jotka voivat rangaista tavallaan kasvu, kasvua, tai eikä pitäisi mitenkään luopua myöskään sääntöjen noudattamisesta, koska tämä vaarantaisi sen, että eh, palataan kriisitunnelmiin niin kuin eilen meidän pitää varmistaa elpyminen ja vahvempi pankkijärjestelmä ja tämän kaiken, tämä kaikki on kuitenkin vielä varsin haavoittuvaista ja te itse todistatte, voitte nähdä mikä, kuinka vaihteleva tilanne nytkin on, viittaan vaikka pörssipulatiliteetteihin. Yksimielisyyssäännöt finanssipoliittisessa finanssipolitiikassa vaikeuttavat tilannetta, mutta tällainen finanssipoliittinen neuvosto on kyllä ajatus, jossa tarvitsemme parlamenttien tukea sitten viittaan myös veronkiertoon ja sen vastaiseen taisteluun. Tämä, tästä on tehty kunnianhimoisia ehdotuksia ja nyt sitä on tutkia ECOFIN. Sitten avoimuudesta ja maakohtaisesta raportoinnista, mihin asti pitää tässä mennä minulla on tästä henkilökohtainen kanta, mutta pitää käydä tämä keskustelu kuitenkin loppuun sitten arvonlisäverosta. Verosta ensi viikolla me käymme keskustelua komissiossa aiheesta alv, väärinkäytöksiä pitäisi myös välttää, niitä on valtavasti. Mutta tämäkin on valtioiden suverenisuutta, me vaan määrittelemme puitteet, mutta me emme ole mielestäni tässä liian kunnianhimoisemme. Kyllä harmonisaatio varmaan tulee, mutta se tulee sitten jäsenvaltiosta käsiin. Me haluamme vain tehokasta verotusta. Tämä tarkoittaa sitä, että monikansalliset yritykset lopultakin alkavat maksamaan voitostaan siellä, missä niitä syntyykin ja missä voittoja saadaan. Ja vielä pari pikkuseikkaa e, ensinnäkin näistä finanssipoliittisesta neuvostosta, komiteasta. Sen pitää olla täysin riippumaton irti euroalueen globaalista tilanteesta ja se arvioi tilannetta jäsenvaltiossa jälkikäteen. Sen ei pidä estää sitä, että komissio jatkaa työnsä tekemistä. Meidän pitää pitää kiinni eri oikeuksissa me budjettivalvonnassa, mutta se antaa kuitenkin arvokkaita neuvoja ja sillä on oma asiantuntevuutensa varmasti. Ja vielä lopuksi suverenisuudesta ja lähentymisestä. Tässähän juuri on, tästähän juuri on kyse EU:ssa. Me olemme liittäneet kansallisvaltiot tavallaan toisinsa ja näin edenneet, niin kuin Delorkin sanoi. Ja tässä me tarvitsemme sekä kansallisia parlamentteja että Euroopan parlamenttia ja yhä enemmässä määrin tällaisia yhteisiä kokouksia. Viiden puheenjohtajan kertomuksessa päätettiin edetä kahdessa vaiheessa. Nyt olemme ensimmäisessä vaiheessa erityisesti nämä finanssipoliittinen komitea ja myös kilpailukykyneuvostot ja sitten tämä toinen kunnianhimoisempi, tärkeämpi puoli nimittäin hallinto, ohjaus ja demokratia. 2017 vuoden lopussa voisin kehottaa teitä olemaan odottamatta vuotta 2017 ennen kuin alatte käsitellä näitä demokraattisia kysymyksiä, jotka ovat niin tärkeitä. Ei ole mitään toimeenpanevaa elintä, ei ole pelkästään ministereitä ja hallituksia, vaan keskustelua pitää käydä. Keskustelu ei voi odottaa sitä, että koko poliittinen sykli ja britti, kansanäänestys ja Saksan ja muiden maiden vaalit sujuvat. Ensin pitää alkaa tämä keskustelu heti. Ja varsin mielelläni olen tähän osallistunut tänäänkin. Kiitos. Next speaker is... Uh, Kiitos. Sitten seuraavaksi herra Böge. Kiitos. Kiitos. Aikaisemmin, käsittääkseni portugalainen kollega puhui solidaarisuudesta. No, nämä pelastusvarjot ähm, ovat suuri pelastus, 60 miljardia euroa 2014-2020, ja 320 miljardia rakennerahastoissa ja maaseudun kehitys 95 miljardia. Eli 430 miljardia auttavat 960 aluetta, myös minun omaa liittovaltiotani Pohjois-Saksassa. Tämä on paljon yhteistä solidaarisuutta, kun yritetään rakentaa kilpailukykyä ja muuttaa, muuttaa vanho, vanhoja rakenteita joka on tehnyt kotiläksynsä, saa myös vaatia solidarisuutta. Ja mitä tulee kapasiteettiin ja budjettien ylijäämiin, minun oma liittovaltioni on tuolla velkarajalla. Ja sen täytyy pitää kiinni tietyistä ehdoista, muuten koko kansallinen solidaarisuus kärsii ihan oikeutetusti. Ja jos meillä on kokemuksia jäsenvaltioista hyvinä aikoina, miten budjetteja käytetään, ja sitten huonoina aikoina ei olekaan tehty leikkauksia tarpeeksi, on jouduttu hyvin hankaliin tilanteisiin. Ja jokaisen täytyy tuoda oma kortensa kekoon, se on kaikkein tärkeintä, jotta saisi takeet tulevaisuudelle. Se löytyy tuolta asiakirjasta. Meidän täytyy miettiä ja puhua, onko se mahdollista vai löytyisikö jotain muuta ratkaisua. Minä kannatan poliittista ja taloudellista subsidiariteettia sekä kotimaassa että Euroopassa, koska mikään keskitetty järjestelmä ei toimi. Mutta samanaikaisesti koko tällainen täysin suvereenien kansallisvaltioiden toiminta, niin silloin mikään järjestelmä ei tule toimimaan globalisoituneessa maailmassa. Merci, merci de ce débat. Kiitoksia tästä keskustelusta Ramer Börgelle ja minulle tämä oli erittäin arvokas keskustelu. Minu, teillä oli todella nyt etuoikeus saada tämä asiakirja jo vähän etuajassa, mutta toisaalta se on aivan luonnollista, koska tästä kysymyksestä päästään irti vain jos kansallisissa parlamenteissa ja täällä Euroopan parlamentissa pystymme määrittelemään demokraattisen oikeutuksen puitteet, joiden kautta voidaan päästä eteenpäin euroalueen finanssipoliittisen kapasiteetin kanssa. Kuten sanoin ja niin kuin on työasiakirjassakin sanottu, tämä asiahan on ollut pöydällä jo 70-luvulta asti. McDougallin ajoista alkaen tietenkin tämä on nyt päivitettävä ottaen huomioon euroalueen tuntemat kriisit ja, ja kriisit, jotka on vielä hoitamatta, niin kuin tässä muistutettiin, kun ja tähän liittyy muun muassa pakolaisten vastaanottoon tarvittava solidaarisuus. Suuret kiitokset panoksista ja nähdään ensi kerralla. Si. Grazie, Presidente. Ja kiitoksia seuraavana vielä eh, herra Kiitoksia. Haluaisin lopuksi vielä viitata joihinkin kysymyksiin. Meillä kaikilla on kaksi tärkeää tapahtumaa. Ensinnäkin on päivitettävä Eurooppa 2020-strategia. Siinä on lähdettävä siitä, että tunnustetaan saavutetut tulokset ja myös tunnustetaan se, mikä epäonnistui ja mikä oli pettymys, kun ajatellaan työttömyyttä ja köyhyyttä. Toisaalta finanssipoliittinen sopimus ja Euroopan sääntelypuitteet voi tarjota mahdollis- mahdollisuuden pohtia makrotalouden sääntöjä ja reaalimakrotalouden tilannetta. Tätä kautta voitaisiin tarkastella, pitäisikö vielä korjata olemassa olevia sääntöjä lähtien siitä, että täytäntöön pannaan olemassa olevia sääntöjä koskien makrotalouden epätasapainoa. Me emme voi unohtaa muuttaa näitä ylijäämiä, jotka eivät ole ainoastaan kauppatasan ylijäämiä, vaan myös julkisen talouden ylijäämiä joissakin tapauksissa. Kiitos ennen kuin annan äh, puheenvuoron äh, puheenjohtaja Art Wille, jotta hän päättää kokouksen, niin yksi kommentti logistisesti. Me aloitamme lounan jälkeen kello 14.45, eli tämä vartti, joka nyt äh, tässä ventiin yli ajan, niin se lisätään tuonne loppupäähän. Voici donc à... Kiitoksia. De ce débat. Olen oikein tyytyväinen tästä hyvin monimuotoisesta keskustelusta. Otimme oikeastaan ison riskin silloin, kun päätimme, että annamme Euroopan unionille yhteisen valuutan, euron. Synnytimme euro, valuutan, jolla, joka on orpo, sillä ei ole omaa valtiota. Ja ajattelimme, että ongelma hoidetaan niin, että määritellään tällainen sääntöjen kautta hoidettava hallinto on tällainen yhteiselo, mutta, mutta olemme nähneet, että emme ole voineet rikkomuksia rajoittaa emmekä rangaista, ja näin ollen olemme tulleet tien päähän. Tähän liittyy Kreikankin kriisi. Kun ajatellaan kasvun tasoa koko euroalueella, niin ei se tyydyttävä ole monissa maissa on merkittävää massatyöttömyyttä. Ohjaus ja hallintoa on, sitä on parannettava. Silloin kun puhuttiin vakausmekanismista ja lainausmahdollisuuksista, niin 28 jäsenvaltiota ei ollut mukana, vaan euroalueen valtiot ainoastaan. Tämä solidaarisuus edellyttää omanlaatuista ohjausten hallintoa. Toki tässä on pyritty saamaan aikaan jonkinlainen politiikan sekoitus, mutta kyllä tässä on merkittävä marginaalia vielä. Mielestäni demokraattinen oikeutus voi vahvistua kansallisen, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien yhteistyön kautta. Finanssipoliittisen sopimuksen artikla 13 antaa meille suuria mahdollisuuksia toimia. Euroalueen talousarviosta sitten hyvä komissaari Euroopan parlamentti on ryhtynyt aloitteisiin. Meillä on mietintö tulossa ja yhdyn sanoihin ne on todella kiire päästä eteenpäin, joten meidän on toimittava nyt vähän rohkeasti kun katsotaan mielipidekyselyjä, niin eurooppalaisille on euro tärkeä kaiken kaikkiaan ja Euroopan kansalaiset euroalueen jäsenvaltiossa odottavat, että euroalueen ohjaus ja hallinto parantuisi merkittävästi. Meidän ei pidä aiheuttaa heille pettymystä. Bon.